on seuraava. Päätöslauselma liittyen Venäjään erityisesti Eston Kohverin, Ole Santsovin ja Oleksandr Kotschenkon tapaus. Oli ilmoitettu, että herra Brock haluaisi käyttää tässä vaiheessa puheenvuoron. Bye, John. sorry. It will be a different point. Ei, se liittyykin toiseen, äh, toiseen kohtaan, pahoittelen. Äh, Azerbaidžaniin siis. Äh, joten nyt ensin tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukset 1 ja 2. Ne ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hyväksytty. Seuraavaksi nimenhuutoäänestyksellä päätöslausuma esitys kokonaisuudessaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin siirrymme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on Angola. Nimenhuutoäänestys äh, tekstistä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi vuorossa on päätöslausumaesitys liittyen Aserbaidsaniin. Ja tässä vaiheessa puheenvuoro pyysi herra Brock. Olkaa hyvä. Äh, äh, Kukaan ei varmaan epäilistä, etteikö Azerbaidžania pidä moittia ja kritisoida näistä ihmisoikeusrikkomuksista. Eli tämä päätösasemaesitys on hyvä, mutta toisaalta kirjallisissa asioissa ei voida sitten ottaa poliittisesti kantaa tällaisiin kysymyksiin, kun näistä asioista keskustellaan vielä valiokunnissa, kun olemme mukana tässä eteläisessä linjassa energiakysymyksissä tai koska tässä on tärkeitä strategisia kysymyksiä, joista pitää kunnolla keskustella parlamentissa asian kuuluvissa valiokunnissa. Eli pyytäisin, että tämä pannaan merkille ja sanotaan, että me haluamme poistaa nämä kohdat päätösasemasta ja että näistä asioista pitää kunnolla keskustella. Eli kun keskiviikon näistä asioista päätetään, emme sitten voi torstaina päättää, käydäänkö neuvotteluita Kiinan kanssa vai ei. Eli nämä standardit, joita käytetään Azerbaidžanin suhteen, niitä pitää käyttää myöskin Venäjään ja Kiinaan. Ja tämä nyt ei ole ammattimainen tapa auttaa näitä ihmisiä ja edistää omia etujamme, ja siksi pyytäisin, että tämä asia poistetaan esityslistalta. Deci, uh, domnul Brok a făcut sugestie. Herra Brock teki nyt uh, näin ehdotuksen esityslistan muuttamisesta ja nyt uh, kysyn muiden poliittisten ryhmien kollegoilta, vastustaako joku tätä Brockin ehdotusta? Ja. Francamente, Domnul Presidente, non ho capito la pro- Siis en nyt ymmärtänyt tätä ehdotusta. Siis jos tarkoituksena oli poistaa jotain kohtia päätösasemasta, vai oliko tästä jostain muusta kyse? Jos tässä halutaan poistaa jotain, niin no, tästähän tietysti voi sitten vapaasti äänestää. Jokainen meistä on saanut tämän asiakirjan, mutta jos kyse on siitä, että lykätään äänestystä, niin me haluamme kyllä pitää kiinni tästä Azerbaidžan äänestyksestä, koska me katsomme, että parlamentin on ehdottomasti otettava tähän kantaa. Ja parlamentillahan tästä valta päättää. Eu am... Mulțumim, eu am Kiitoksia. Näin ymmärsin, että herra Brock pyysi asian poistamista esityslistalta ja nyt kysyn tätä todella poliittisilta ryhmiltä. Kannatatteko vai vastustatte esityslistan muuttamista? Edustaja Lunacek, olkaa hyvä. Thank you, chair, but... Kiitos puhemies. Kaksi asiaa. Ensinnäkin, sikäli kun minä ymmärrän, esityslistan muutokset eivät tässä vaiheessa ole mahdollisia – ainakin henkilökunnan mukaan olin kuullut, että EPP haluaisi lykätä äänestystä. Ja toiseksi EPP oli osana varjoneuvotteluja, olisi ollut mahdollista poistaa kohtia, kohta kohdalta äänestyksiäkin on monessa kohdassa. Lykkäys ei ole nyt mahdollista, mutta toki voi yrittää suullisia tarkistuksia, mutta ei sen enempää. Minun ryhmäni vastustaa lykkäystä äänestyksen osalta ja myös poistoja tässä vaiheessa. Nyt on vain enää mahdollista tehdä suullisia tarkistuksia. Puhemiehen mikrofoni ei ole päällä. Domino Brock. Edustaja Brock vielä. Olisi ehkä yksinkertaista antaa täysistunnon päättää tästä. Eli keskustelu on jo käyty, eli tätä esitystä ei tarvitse muuttaa, ja joistain syistä on mahdollista lykätä päät, näitä äänestyksiä. Tässä nyt tuli tällaisia keinotekoisia viittauksia työjärjestykseen, mutta meidän täytyy nyt katsoa, mikä on enemmistön päätös. Jos enemmistö haluaa tätä lykätä, niin tästä voidaan äänestää vaikka pari viikon päästä tai myöhemmin syyskuun kakkosistunnossa vaikka. Ehkä sitten on saatu aikaan jo sopu, mutta ehkä olisi ihan yksinkertaisinta, että me yhdessä löydämme tähän ratkaisun ja sitten suurella enemmistöllä voimme ottaa kantaa näihin ihmisoikeusrikkomuksiin Azerbaidžanissa ja tuomita ne. Siis ei tämä nyt varmaan yhdestä viikosta ole kiinni. Voisin varmaan puhua siitä, mitä haittaa tästä voisi olla. Eli pyytäisin nyt, että täysistunto päättää tästä. Ja jos päätös on minun kantani vastaan, niin se on sitten harmin paikka. Deci, în această situație există două Tässä tilanteessa meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että voisimme poistaa tämän kohdan esityslistalta. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, koska kyse on kiireellisestä aiheesta. Toinen vaihtoehto olisi sitten ollut muuttaa esityslista, mutta minä toimin kyllä nyt sääntöjen mukaisesti, eli esityslistan muuttaminen sillä ehdolla, että kaikki poliittiset ryhmät tämän hyväksyvät on mahdollista, mutta nyt olen jo kuullut vähintäänkin yhdestä ryhmästä, joka tätä ei toivo. Ja näin ollen, mm, no nyt täällä on kollegoita, jotka pyytävät puheenvuoroa. Edustaja Marias, olkaa hyvä. Kirja Proedre, kirja Proedre, to thema, to thema diadikastika είναι απλό. Γιατί η συνάδελφη Tämä nyt on aika yksinkertainen asia. Edustaja Preda, joka oli myöskin esitellyt tämän päätöslauselman, totesi, että EPP pyytää, että äänestystä lykätään. Eli äänestetään nyt siitä, lykätäänkö äänestys päätöslauselmasta vai ei. Tämä on ihan yksinkertaista. Mayam, Mayam Doi College Täällä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Rouva Valenciano, olkaa hyvä. Vă rog, vă rog, dacă am ascultat si, colegi, trebuie să-i ascultăm pe toți. Siis kyllä meidän täytyy nyt kuulla kaikkia. Sen jälkeen kun kirjallisesta asioista keskustelussa, niistä pitää äänestää. Ja aina kun EPP ei halua olla mukana neuvotteluissa ja sitten se häviää näissä, niin, siis teillä on ollut paljon aikaa neuvotella. Täällä monet nyt Azerbaidžanissa odottavat, että parlamentti sanoo tästä asiasta jota Meidän täytyy äänestää tänään. Domnul Corao a solicitat se... Mm, edustaja Corao on pyytänyt puheenvuoroa. Un attimo, io, io voglio rispondere allo... Siis vastaisin Brokille. Hän sanoi, että meidän täytyy nyt miettiä näitä poliittisia kysymyksiä tässä. Minusta on absurdia, että yksi henkilö voi tulla sanomaan meille, että yksi kysymys on arkaluontoinen kysymys ja se täytyy käsitellä valiokunnassa, eikä se ole mikään ihmisoikeusrikkomus, kuten tämä Azerbaidžanin kysymykseen, mutta kuten taas sitten Venäjä, josta äänestettiin, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Tässä nyt on kaksi eri standardia käytössä. Azerbaidžanin osalta kysymys on ihmisoikeusrikkomuksista ja niistä pitää äänestää. Ei tässä nyt enää pidä tätä lähteä muuttamaan. Mulțumesc, doamna Harms. Kiitoksia. Sitten Rova Hans, olkaa hyvä. Ja, ja. Doamna ultima Viimeinen puheenvuoro, äh, rouva Harms, ja tämän jälkeen kerron, mitä me teemme. Ich habe den... Työjärjestyksestä. Ymmärsin puhemiestä niin, että työjärjestys ei mahdollista sitä, että äänestyksiä kirjallisista asioista – sen jälkeen, kun keskustelu on jo käynnistetty ja se on päästöohjelma esitetty, että äänestystä voitaisiin enää lykätä. Jos tämä on näin ja parlamentin täysistuntoyksikkö on jo ennen äänestyksiä tämän todennut, niin silloin työjärjestyksen mukaan tämä Brokin pyyntö ei ole mahdollista. Ja hän tekin totesitte, puhemies. Pentru că este vorba de urgent. Tässä kyse on todella nyt siis äh, kiireellisestä käsittelystä. Äänestys on toimitettava. Ainut, tapa, ainut vaihtoehto olisi ollut, ainut mahdollisuus olisi ollut muuttaa esityslistaa tältä osin. Ja tämä olisi äh, vaatinut kaikkien poliittisten ryhmien tuen. Tätä tukea kuitenkaan ei ole saatu, siksi me toimitamme nyt äänestykset. Me äänestämme Ensin äh, äh, kappale seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Niin siis nämä ovat nämä sääntömme. It's no manipulation. Ei tässä nyt ole minkäännäköisestä manipuloinnista kyse, arvoisa edustaja Brock. Tässä toimitaan nyt aivan täysin työjärjestyksen mukaan. Toistetaan vielä tämä äänestys, joten me äänestämme kappaleesta seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kaksi. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja muuta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Kyseessä siis tarkistus kaksi. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hylätty. Hylätty todella. Seuraavaksi tarkistus kolme. Kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi alkuperäinen teksti kahdessa osassa. ensimmäisessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 18, alkuperäinen teksti. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kappale 19. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 22. Tähän meillä on suullinen tarkistus. Rova Shake, olkaa hyvä. Thank you. I didn't want to... Kiitos. En halunnut käyttää lisää aikaa, mutta halusimme tällä korjauksella varmistaa, että vaalitarkkailumissio ei näyttäytyisi huonossa valossa. Eli 22 kohdat viimeistä lausetta muutettaisiin. Este cineva împotriva acestui... Kiitoksia. Vastustaako joku tätä? Ei. Joten voimme äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta. Näin muutettuna puolesta. vasta Tyhjää. Hyväksytty. Sitten johdantoson kappale M Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme esityksestä näin muutettuna. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Katsotaanpa vielä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme esityslistalla eteenpäin. Tässä Euroopassa päätöslauselma. Tarkistus 6 äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. hylätty. Sitten kappale 5. Kahdessa osassa nimenhuuto äänestyksellä. Ensimmäinen osa, äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa, äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. hyväksytty. Sitten kappale 6 kolmessa osassa. Kaikki osat nimenhuuta äänestyksellä. Ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän Puolesta. vasta Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 9. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Kappale 10. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus. Täällä on suullinen tarkistus. Rouva Ravakoratsa Biltiltä. Tämä liittyy kappaleeseen 11. Ravakoratsa Bilt, olkaa hyvä. Uh, Aivan lyhyesti. Kaikki varmasti voivat suostua yksinkertaiseen muutokseen kohdassa 11 sen lopussa. Kyse on turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanosta. Otetaan huomioon lapsen par- paras etu. Kiitos. Există opoziție la acest Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta siitä äänestämistä? Ei, joten näin me äänestämme suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä, tarkistetaan tuo vielä koneellisesti. Tarkistus 11, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Siis... Cancel the vote. Tarkistus 11. Ei kappale 11, niin kuin puhemies sanoi äsken. Deci, încă o dată, încă o dată... No niin, katsotaanpa vielä. Jotta kaikki olemme tässä samalla sivulla kyse on nyt rouva Koratsa Biltin äsken tekemästä ehdotuksesta kappaleeseen 11, sanoo puhemies. Thank you. Rouva Koratsa Bilt. Kiitos puhemies, että selkeytitte sen, että kyse ei ole tarkistuksesta 11, vaan kohdasta 11, johon lisättäisiin suullinen tarkistus. Äänestämme siitä, että otetaan huomioon lapsen etu. Haluatteko, että luen tämän koko kohdan? Look. Cred că lumea știe despre ce este vorba. Vom vota elektro... No niin, nyt me äänestämme koneellisesti tästä näin muutetusta kappaleesta 11, johon Koratsabilt äsken viittasi. Nyt äänestys on alkanut ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme kappaleeseen 12 tarkistus numero 11 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut.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 kaikille tulkeille ja kaikille muillekin tiedoksi, että nyt kyse on äh, tarkistuksesta 11, tarkistus 11 äänestyksellä. Nyt äänestys on käynnissä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kar- tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Tarkistus kolme. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 14 puolesta. Vasta. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kappale 15 alkuperäinen teksti kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 15. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten äh, tarkistus neljä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja nyt äh, tuossa kappale J. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäisen puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt äänestämme päätöslauselmaesityksestä kokonaisuudessaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. trecem la rezoluția privind Orientul. Nyt siirrymme päätöslauselmaesityksiin aiheena EUn rooli lähi -idässä rauhanprosessissa. Työstyspuheenvuoro. And the, the members for this late... Niin, pyydän anteeksi tätä myöhäistä puheenvuoroa, mutta voisimmeko tehdä huomautuksen jäsenille tästä tarkistuksesta. Yksi eli tämä ECRn tarkistus on erittäin vaarallinen. Siinä puhutaan kahden kansan ja kahden valtion ratkaisusta ja tämä on etnistä puhdistusta ja muistuttaisin, että 20 prosenttia kansalaisista Israelissa ovat arabeja ja Israelin kansalaisia ja haluaisin nyt huomauttaa tästä. Eli voitaisiinko tästä nyt sitten järjestää erillisäänestys? Me emme halua vahingoittaa parlamentin äänestystä ja haluaisin varoittaa jäseniä tästä. Kiitos. Din, din, din punct de vedere politic pot să înțeleg acest... Poliittisesti ymmärrän tämän, mutta en ymmärrä sitä, että koska meillä on tuojärjestys olemassa, niin teette tämän ehdotuksen näin myöhäisessä vaiheessa. Me emme voi sitä näin ollen hyväksyä. Katson, että tilanne on nyt selkeä. Äänestämme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Votul este închis. Äänestys päättyy. Kukaan ei äänestä tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kuusi. Alkuperäisessä tekstissä kahdessa osassa Tähtä nostamalla ensimmäinen osa puolestaan, että vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuuto äänestys. Koko päätöslauselmasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Avem situația din Belarus. Nyt siirrymme käsittelemään valko tilannetta. Äänestämme siitä. Kohta kuusi alkuperäisessä tekstissä kahdessa osassa. Kättä nostamalla ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt koko päätöslauselma kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi vuorossa Lope Fontanien mietintö yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaalinen innovointi työttömyyden torjunnassa kohta 19 alkuperäisessä tekstissä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 20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 Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 31 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33. Kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 44 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Votul este închis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51. Nimenhuutoäänestys. Tälläkin kohtaa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. M kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Koko päätöslauselma. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Raportul Dlabajova. Seuraavaksi Dlabajovan mietintö. Kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kaksi. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti ennen kohtaa kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kahdeksan kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty.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 Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Vielä kertaalleen. 19 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 50. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa vast, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. No hyvä, tarkistamme tämän viimeisimmän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisikymmentäyksi. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Patru, în două părți, prima prin apel nominal, votul este de... Sitten nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. 54. Ensimmäinen osa puolesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 57. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten 71. osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 71. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 71 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73 äänet puolesta vastaan tyhjää. Täytyy äänestää tästä äänestys päät- alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 74. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 86 kolmessa osassa kaikki nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 98 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta äh, äänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 102. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106. Neljä, neljässä osassa kaikki äänestyksinä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 113. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. on viite 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. on viite 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus viite puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus kappale C kolmessa osassa kaikki nimenhuutoäänestyksinä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdatusosakappale kappale F. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale H. No, tarkistetaan vielä kappaleen F, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kappale H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko päätösosmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Trecem acum la raportul Chris... Seuraavaksi Krisogonoksen mietintö 30.31. vuosikertomus EUn oikeuden soveltamisen valvonnasta. Kohta viisi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa eli toinen osa kohdasta yhdeksän. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 21. Ensimmäinen osa nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 39 nimenhuutoäänestyksenä niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten koko päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia kaikille kollegoille.